So, wir setzen jetzt unsere... No niin, me jatkamme nyt tätä aamupäivän ryhmäkokousta. Pyytäisin, että keskeytätte nyt keskustelunne. Dass wir die nötige Aufmerksamkeit äh, dann hier im Raum auch haben. Ich weise noch einmal darauf hin, dass die... Niin, että meillä on sitten tällä riittävä äh, työrauha ja tätä kokoustahan seurataan myös suorana videolähetyksenä. Täällä on paikalla myös toimittajia ja muitakin vireitä. Toivotan tervetulleeksi. Ja ensinnäkin täällä on siis Jean-Claude Juncker, joka on nyt ehdokkaana seuraavassa Strasbourgin istunnossa. Ja siis parlamentin jäsenet äänestävät hänen valinnastaan Euroopan komission puheenjohtajaksi. Hän tarvitsee ääniänne. Ja hän, hän siis toimii tässä parlamentin demokraattisessa perinteessä. Näin toimittiin myös kuusi vuotta sitten se Manuel Barroson kanssa ja silloin käytiin hyvin kiintoiset keskustelut hänen kanssaan. Ja nyt ihan lyhyesti haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni esitelläkseni herra Junckerin ryhmälle, vaikka olen varma, että kyllä hän on tutustunut jo tähän ryhmään aikaisemmin. Tämä ryhmä on Euroopan vaaleissa nyt aika tavalla suurentunut. Meitä on 52 ja muihin erona meillä on se, että me olemme konfederalistinen ryhmä, eli tämä poliittinen perhevasemmistopuolueesta. Me hyväksymme toistemme erilaisuuden ja tiedätte varmasti EUn ja parlamentin historiasta, että sosialistiset vasemmisto, kommunistipuolueet ovat täällä ja voin olla ylpeä siitä, että tässä muodossa me olemme ainoa Euroopan unionin vasemmisto monimuoto ryhmä. Ja olen itsekin jännittynyt siitä, että minkälaisia kysymyksiä teille tullaan tänään esittämään. Meillä on sellainen työtapa, että olemme sopineet tästä ja taisin siitä teille mainita, että e, meillä on täällä 19 valtuuskuntaa ja jokaisella valtuuskunnalla on ihan yhtä lailla oikeus ö, käyttää puheenvuoroja. Eli saatte ensinnäkin 10-15 minuuttia aikaa kertoa omista näkemyksistänne, miten te haluaisitte hoitaa tätä komission puheenjohtajan tehtävää, jos teidät valitaan. Ja tietenkin erityisesti meitä kiinnostavat sellaiset kysymykset, kuinka teidän mielestänne komission roolia pitäisi muuttaa ja erityisesti komission roolia vaikkapa Troikan piirissä tai kun pannaan täytäntöön näitä leikkaustoimia, joita tähän asti on toteutettu ja miten Euroopan unioni saataisiin sellaiselle tielle, että todellakin tämä yhteisvastuullisuus ja yhteinen elämä, miten sitä voitaisiin yhdessä olla, miten sitä voitaisiin vahvistaa Tämä on miljoonien ihmisten toivomus ollut vaaleissa, kun he antoivat äänensä. Miten tämä voitaisiin hoitaa, mitä reaktiota se aiheuttaa mielestäni ja sitten kun on selvästi kritisoitu tätä tämänhetkistä EUn tilaa, niin miten siihen voitaisiin, miten sen osalta pyhdyttäisiin korjaaviin toimiin? Ja sitten kun te olette puhunut niin sen jälkeen eri valtuuskuntien edustajat saavat puheenvuoron maksimissaan kaksi minuuttia. Ja todellakin tulen pitämään kiinni tällaisesta aikataulusta. Ja sitten viiden puhujan jälkeen annan teille puheenvuoron, jotta voitte vastata, jos tämä teille vain sopii. No hyvä, sitten aloitamme näin. Eli saatte ensin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitokset puheenjohtaja. Vastaan mielelläni Guen kutsuun tai vastasin äh, GUE-ryhmän kutsuun tulla tänne teidän ryhmällänne on minulle varsin vähän salaisuuksia, koska minä olen seurannut mm, joskus erittäin mielenkiinnostuneena teidän tekemänne työtä ja erityisesti olen seurannut vaalikampanjaa naapurimaissa niiden kohdalla, jotka ovat tänään tässä salissa edustettuina. Minulla ei ole mitään harhakuvia omasta puheenvuorostani. Herra Melanson tässä oli minulle kertonutkin, että hän ei suhtaudu minun myönteisesti, mutta joskus tällainen tilanne on vallalla. Minä haluaisin sanoa teille parilla sanalla, mitä olen mieltä Eurooppa-vaalien tuloksesta. En halua viitata tähän listan johtaja kokemukseen. Jotkut puoltavat, jotkut ei. Uskon, että Euroopan parlamentti, kun on korostettu sitä, että on tärkeää noudattaa, kunnioittaa vaalitulosta ja mielestäni Seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa tämä lisää demokratia mm, mahdollistaa sen, että parlamentti voi ottaa olla vahvemmassa roolissa kuin aikaisempina vuosikymmenen on ollut. Eurooppavaalien tulokset saavat minut ajattelemaan aika monenlaisia kysymyksiä niin kuin muutkin, mutta tällä ei ole juurikaan merkitystä. Tämä on tällainen kasvava kuilu Euroopan ja sen kansalaisten välillä. Tämähän johtuu Euroopasta, huonosta politiikasta, epätäydellisestä politiikasta. Se johtuu kansallisista kysymyksistä, jotka näkyvät myös niin hallitusten tasolla kuin yleisessä mielipiteessä Euroopan johtajat, joihin minäkin kuuluin ja joka, joka haluaisi jatkossakin olla, niin meillä on tapa puhua Euroopasta, joka aiheuttaa sen, että ihmiset eivät enää pysty ymmärtämään Eurooppa-kysymyksiä, koska tullaan Brysselistä ja puhutaan päätöksen päätöksenteosta ja sitten palataan kotiin ja muud, on vaikea ymmärtää näitä päätöksiä ja sitten ihmiset eivät tavallaan ymmärrä syitä näille päätöksille jotka hyväksyvät niitä. Ne, jotka ovat äänestäneet, on niitä, jotka eivät pidä EU-sta, eivät pidä Euroopasta, jotka ovat ehkä rasista, jotka hylkäävät toista, jotka eivät pidä toisista ihmisistä, pitävät vain itsestään joille ihmisen ihon väri, seksuaalinen suuntautuminen, filosofinen tai ajattelullinen erilaisuus on heille perustelu hylätä. Samoin oikeisto, äärioikeisto, eivät halua käydä minkälaista keskustelua, en tiedä mihin tällainen keskustelu, keskustelu voisi mennä, siksi en halua ryhtyä tällaiseen keskusteluun näiden edustajien kanssa, jotka poikkeavat näin valitettavalla tavalla eurooppalaista ajattelusta. On populisteja, joilla on liian simplistisiä vastauksia. He suhtautuvat kevyesti keskusteluun Täytyy pystyä erottamaan populistit muista. Sitten on niitä, jotka hyvistä syistä ovat sitä mieltä, että eurooppalainen projekti ei enää vastaa heidän odotuksiaan. Ja tästä haluaisikin käydä rakentavaa keskustelua, toivon, ja joka johtaa myös jonkinlaisiin tuloksiin, enkä haluaisi peittää teiltä sitä, että nekin, jotka äänestivät suuria poliittisia puolueita, niitäkään ei voida pitää yksinkertaisina ihmisenä, joilla ei ole mitään kritiikkiä Eurooppa-hanketta kohtaan siinä muodossa, kun se nyt toteutuu. Uskon, että todellinen Euroopan ongelma ja jäsenvaltioiden ongelma on sellainen, että se liittyy kasvuun ja työllisyyteen aivan erityisesti Euroopassa kasvu on jumissa. Meidän pitää saada liikkeelle mahdollisuudet, joita Euroopalla on, ottaa käyttää sen lahjakkuutta, kapasiteettia, energiaa, tarmoa, ja tulen kiinnittämään tähän huomiota ja tiedän kyllä, että parlamentti ja komissio itse eivät voi mitään työpaikkoja luoda, ei pidä antaa sellaista vaikutelmaa että voisimme luoda tällä tavalla työpaikkoja. Eurooppa taas voi saada aika yleiset puitteet, jotka mahdollistavat kasvun ja tätä kautta voidaan pyrkiä luomaan edellytykset, jotka mahdollistavat kasvua ilman inflaatiota ja, hyödy- ja hyödyttää työpaikkojen luontia. Minä olen suurimman osan elämästäni, koko elämänikin taistellut yksinkertaisia ajatuksia vastaan, jotka ovat voineet seurata minua omassa vaalipiirissäni ovat voineet todeta, että olen aina puhunut niin, etten halua puoltaa yksinkertaisesti liberalismin mielestäni tällainen lähestymistapa ei ole hyvä tapa toimia. Minä edelleenkin uskon, että oikeus työhön on tällainen suoja, jonka pitää tukea työmarkkinoita. Ei ole kyse siitä, että käytetään Eurooppaa siihen, että tuhottaisiin pelisääntöjä, jotka ovat osoittautuneet hyviksi. Tietenkään ei pidä liian rigidisti toimia tällaista näkee liian vähän Euroopan maissa. Me tietysti tiedämme, että me emme voi käyttää rahaa, jota meillä ei ole. Tähän mennessä on finanssipoliittisesti suhtauduttu aika tiukasti asioihin, mutta meidän pitää käydä tätä kansallista keskustelua myös Euroopan tasolla. Olen sitä mieltä, että että talouspolitiikan ja rahapolitiikan kohdalla ja eurokysymyksen, johon täällä viittasittekin, puhuitte Troikasta muun muassa, me olemme tehneet näissä kysymyksissä aivan oikeita asioita, koska me pystyimme, vaikkakaan tämä ei ollut mitään helppoa tehdä, pystyimme varmistamaan sen, että euroalue toimii johdonmukaisesti. Olen tehnyt kaikkien euroryhmän johtajana viran, jonka äh, jätin nyt lopullisesti me olemme tehneet siellä kuitenkin kaikkemme, jotta vältyttäisiin Kreikan ulosmenolta. Teimme kaikkemme myös, jotta säilyttäisimme sisäistä johdonmukaisuutta euroalueella ja uskon, että meidän täytyy täytyy tehdä työtä välineillä, jotka eivät ole ihanteellisia, mutta muutakaan ei ollut, koska mitään välineitä ei ollut. Joten sitten kiireessä meidän piti korjata tulipalo lennossa tavallaan, eikä se ole suinkaan mikään helppo asia toteuttaa. Mitä tulee Troikkaan, Troikan toimintaan, minulla on er- useitakin asioita esitettävä, niin minä en kovinkaan paljon puoltanut sitä, että kansainvälinen ra- valuuttarahasto olisi mukana pelastamassa Euroopan talouksia. Lopulta minulle sitten selitettiin, se on kyllä totta, että komissiolla ei ollut tapana neuvotella sopeutusohjelmista, vaan juuri maailman valuuttarahastolla oli tällaista tarvittavaa kokemusta, jota pitäisi sitten käyttää. Siksi IMF otettiin mukaan tähän mekanismiin. Minä, joka johdin ai- äh, tai olemme arvostaneet sitä, että IMF sovelsi samoja ratkaisuja varsin erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi Ranskan tilanne on, on eri, eikä tällä tavalla voida edistää ratkaisujen löytymistä, jotka sopisivat kaikkien ongelmiin. Mielestäni Troika huol- huolimatta joistakin ansiosta e, erikoistuu siinä, että se on sellainen taho, joka ei ole riittävän demokraattinen ja haluaisi, että me jatka Troikan toimintaa tässä muodossa, vaan muuttaisimme sitä, lisäisimme siihen mukaan legitiimiyttä, demokraattista väriä, joka tällä hetkellä todellakin pitkälti puuttuu. Minä uskon, että suuri ongelma liittyy siihen seikkaan, että investoinnit niin julkiset kuin yksityisetkin ovat vähentyneet valitettavan paljon. Kasvupolitiikka ilman rinnakkaista investointipolitiikkaa ei johda mihinkään tulokseen ja olenkin tällä hetkellä tutkimassa että se Euroopan investointipankin kanssa, minkälaisia mahdollisuuksia voisi olla saada vähän vauhtia in, antaa vauhtia investoinnille käyttäisiin olemassa olevia välineitä ja ehkä lisättäisiin tarvittaessa vielä uusia juridisia tai rahoituksessa välineitä, joita esimerkiksi Euroopan keskuspankilla on, voidaan lisätä luotonantoa pankkien kesken ja helpottaa pk-yritysten luotonsaantia. Lisäisin vielä, että tekisi, pyrimme koordinoimaan ja harmonisoimaan finanssipolitiikkaa tai veropolitiikkaa. Sitten yritysten verotuksessa pitäisi todellakin pystyä sopimaan yhteisistä linjoista, mitä tulee siihen, miten sovelletaan veropolitiikkaa. Ja kun ajatellaan yhteistä veropohjaa, komission puheenjohtaja on tehnyt asiasta ehdotuksia, samoin on tehty ehdotuksia musta verokysymyksistä. Ne, niitä käsitellään tällä hetkellä komissiossa neuvostossa sosiaalisessa kysymyksessä. Haluaisin, että toimisimme jotenkin innoittuneemmalla tavalla kun aikaisemmin. on aina puoltanut sitä, että kaikissa EU-maissa olisi tällainen minimipalkka. Ei voida määrätä mitään direktiivejä, mutta voitaisiin kuitenkin toimia niin, että tällainen minimitulotaso otettaisiin käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. Olen sitä mieltä, että ne, jotka tekevät työtä, heidän pitää pystyä elämään työnsä tuloksilla. Olen sitä mieltä, että samasta työstä pitää antaa sama palkka. Ja mitä tulee lähetettyihin työntekijöihin, se, joka tulee ulkopuolelta jonkin yritykseen töihin, hänellä pitää olla aivan samat palkkaehdot ja eri kuin muillakin työntekijöillä, joko johtuen laillista järjestelmästä, joka on vallalla, tai johtuen sopimuspolitiikasta, mutta mielestäni ei voida hyväksyä sellaista, että sosiaalisessa Euroopassa voisi olla tällaisia perusteettomia eroja. Pitää kohdella ihmisiä samalla tavalla, tasa-arvon vaatimalla tavalla. Ja jos minusta tulisi komission puheenjohtaja, niin, tämä on tärkeä kysymys. Olen kuulunut AY-liikkeeseen ennen kuin liityin poliittiseen puolueeseen ja muistan varsin hyvin tämän ajan. Niin, kristillinen liitto, mutta kuitenkin AY-liitto kaikki. Kristityt eivät ole ammattiliitossa, mutta minä olin. Ja olen saanut tältä ajalta varsin hyvää kokemusta, jota olen käyttänyt tähän päivään asti hyväksi minä uskon, että Euroopassa on tällainen vaaran yhdistämä sosiaalinen ja verotuksellinen polkumyynti. Tätä pitäisi käsitellä ja pohtia hiukan enemmän niiden toimista, jotka tekevät poliittisia päästöjä valtioiden tasolla, samoin unionin tasolla. Minä haluaisin, että käsittelyssä maahanmuuttoa ei vain laitonta maahanmuuttoa, vaan myös laillista maahanmuuttoa, koska tässä asiassa on erilaisia näkemyksiä, jotka ovat huomattavia er- ja myös erilaisia oikeudellisia järjestelmiä. Tilanteet vaihtelevat maasta toiseen ja tämä aiheuttaa sen, että vielä on paljon valmistelutyötä tehtävänä. Minä haluaisin, että kunnianhimoisesti pyrkisimme saamaan aikaan yhtenäiset digitaaliset markkinat, jotka voitaisiin liittää sisämarkkinoihin ja toimittaisiin niin, että sosiaaliset normit e- eivät olisi alisteisia markkinasäännöille, koska tällainen alisteisuus usein johtaa yhteiskunnallisiin sosiaalisiin tilanteisiin, joita ei voida mitenkään perustella hyväksyä. Wovon ich nicht ausgehe Eh, ja sitten nämä mukautusohjelmat muissa, muutamissa maissa, jotka täytyy panna toimeen, niin niissä käytetään toisenlaista menetelmää. Minusta jos hoidettaisiin asia niin, että tämä yhteiskunnallinen vaikutus näistä toimenpiteistä otettaisiin nimenomaan päätöksenteossa ensin huomioon ja me olemme kaikissa ohjelmamaissa, ja jos tulee tulevia ohjelmamaita, niin meillä pitäisi aina kuitenkin olla tällainen plan B, niin että näissä eh, talousennusteissa huomioitaisiin myös työmarkkinakysymykset niin, että työmarkkinaennusteissakaan ei vain huomioitaisi kansainvälisten asiantuntijoiden sanelua ja täytyy huomioida sitten myös kasvukehitys. Eli jos kasvua ei tule niin paljon kuin odotettiin, niin sitten näitä ennusteita täytyy pystyä rukkaamaan. Ja suhdanne koko tällä alalla. Ja sitten muidenkin tavoin olen tästä, ihan niin kuin neuvostokin on pari viikkoa sitten todennut, että vakauspaketti ei tarvitse uudistaa. Itse olen vielä 2005 maaliskuussa vienyt läpi aika ison vakauspaketin uudistuksen ja sen myötä nyt pystytään sitten tuomaan joustoa. Siinä on joustomahdollisuuksia Ja näitä pystytään toden totta hyödyntämään ilman, että kuitenkaan rahoitusvakautta koko EUssa va- vaarannetaan. Mutta olen varma, että vakauspakettia voidaan e, lukea tietyllä tavalla, sellaisella tavalla, että ihan niin kuin 2005 uudistuksessa sovittiin, se on, sen eh, tietty tulkinta on vähän unohtunut viime vuosina. Tässä oli joitakin ajatuksia, joista halusin kertoa, mutta varmasti teidän kysymyksenne sitten ah, nostavat esiin yksityiskohtia, jotka voivat olla tähdellisiä. Minä en puhunut tässä EUn arvoista tai politiikoista tai ulkopolitiikasta tai turvallisuuspolitiikasta, vaan halusin keskittyä tässä niihin prioriteetteihin, jotka ovat mielestäni kaikkein tärkeimpiä. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Äh, Paljon kiitoksia myös teille, herra Juncker. Myös äh, siitä, että hyvin keskitytte vain muutaman kysymyksen. Sehän on selvä, että ette pystytty koko ohjelmaa käymään läpi, mutta olen suut varma, että näissä kysymyksissä, jotka mainitsitte, niin varmasti sitten muiltakin osin tulee vielä lisää kysymyksiä sellaisiin asioihin, joita ette käsitelleet. No nyt sitten saman tien, niin aikataulusystä käymme tämän keskustelun ja saimme nyt tietoa myös tulkelta, että voimme olla täällä esimerkiksi varttia yli yhteen asti, niin että edimme sitten mahdollisimman hyvin käsittelemään kaikki nämä jäsenten kysymykset. Ensiksi Marina ja pyystäisin, että kaikki esittäydytte lyhyesti, mistä olette kotoisin, niin että myös herra Juncker vähän ymmärtää, mistä kenestä on kyse. Marina ensiksi. Gracias. Eh, Kiitoksia. Olen Marina Alviol Iskertä Unida-puolueesta. Herra Juncker, me haluaisimme välittää teille, että emme tule tukemaan teitä komission puheenjohtajaksi vielä lisäksi. Me omasta puolueestamme käsin haluamme to- toimia teitä vastaan ja kaikkia niitä vastaan, jotka teidän lailla ovat vastuussa niin suuresta kärsimyksestä, herra Juncker, jotta edelleenkin miljonäärit saavat voittoja, niin kansalaiset kärsivät työttömyydestä, köyhyydestä. Politiikka, jota on harjoitettu tähän asti, konservatiivinen politiikka, samoin liberalistien politiikka on aiheuttanut sen, että pankit ovat hyötyneet samoin suuryritykset, mutta sitä vastoin Espanjan valtiossa on tuhansia perheitä, jotka eivät saa ruokaa pöydälle lapsilleen. Joka viikko sadat ihmiset karkoitetaan kodeistaan pankkien toimesta ja nuorisomme, heillä ei ole työtä ja joutuvat siirtymään töihin muihin maihin ja usein 50 vuotena ei ole mitään toivoa päästä työelämään takaisin. Tämä on tulosta kapitalistisesta järjestelmästä ja politiikasta, jota teidän te ja EPP ovat harjoittaneet, joten me emme koskaan tule toimimaan yhdessä tässä tilanteessa. Me emme saa aikaan sopimuksia oikeiston kanssa, vaan me haluamme toimia oikeastaan vastaan ja haluaisin välittää teille joitakin kysymyksiä, koska monet kansalaiset ovat pyytäneet, että esittäisimme näitä kysymyksiä, koska he vaativat vastauksia. Jatkos, ajatteko noudattaa edelleenkin tätä vapaakauppasopimusta USA kanssa, joka tarkoittaa sitä, että y- ympäristökysymykset, työkysymykset, elintarvikekysymykset kärsivät sanelusta, jota USA-yritykset voivat harjoittaa. Mitä ajattelette veroparatiisista. puolustettu sitä, että eh, Espanjassa eh, tapetaan ihmisiä, jotka pyrkivät tulemaan Espanjaan etsimään parempaa elämää. Oletteko sitä mieltä, että pitää säilyttää suhteet Islannin valtion kanssa tällä, kelta, tällä hetkellä se murhaa, pommittaa kansalaisia Gazan alueella sivilejä. Ja vielä kaksi kysymystä lopuksi, jotka liittyvät kahteen ajankohtaiseen kysymykseen suhteessa siihen, mitä Espanjassa tapahtuu tällä hetkellä on satoja työntekijöitä, jotka ovat joutumassa vankilaan, koska ovat osallistuneet yleisiin lakkoihin. Onko tämä jotain demokratista teidän mielestänne? Niin sitten yksi puolue, joka on tukenut teitä, Partido Popular Espanjasta, haluaa muuttaa lakia, joka koskee aborttioikeutta ja estetään, että naiset voisivat itse päättää omasta elämästään ja ruumiistaan. Oletteko samaa mieltä tästä tilanteesta? Tai hyväksyttekö tällaisen? Danke, Marina Albiol. Kiitos Marina Albiol haluaisin vielä muistuttaa siitä, että teillä on todellakin vain kaksi minuuttia aikaa. Ja pyytäisin, että ette kaikkea tärkeää ö, tuo yhdessä puheenvuorossa esille, eli koittakaa vähän keskenänne sopia siitä, että mitä itse kukin esittää tai toistaa sellaisia kysymyksiä, jotka on esitetty. Seuraavaksi Koni ja Dimitri Papamudis. Ja Ernst, ich Kiitokset, minä olen Koni Enst ja minä kuulun D-linkkeen. Kun puhuitte, niin ajattelin, että tämä kuulostaa siltä, kun jatkettaisiin samaan maltiin, että troika demokratisoituu, mutta jos haluaa tätä muuttaa, niin siihen tarvitaan muitakin jäsenvaltioita, niin kuin esimerkiksi Saksa. Enkä tiedä, onko Saksa kovin innostunut tällaisista muutoksista. Jos tätä työtä jatketaan samaan malliin, niin se on juuri se suurin kriittinen asia, mistä teitä voidaan kritisoida. Ja kasvusta haluaisin esittää kaksi asiaa. Ensinnäkin meillä oli hyvin vähän tätä osallistumista e, ja sitten toisaalta eniten nyt e, suurin kuilu köyhien ja varakkaiden välillä EU:ssa ja miten tämä sosiaalinen dilemma nyt voitaisiin ratkaista, kun tämä on vain kiihtynyt tämän säästöpolitiikan myötä, mitä tekin olette ajanut. Kuinka tämä kuilu voidaan kuraa umpeen ja miten saadaan aikaan sosiaalinen Eurooppa? Eurooppa, se olisi tärkeää. Miten se saataisiin pystyyn? Se olisi ihmisille tärkeää, jotta he voisivat tukea ylipäätään EUta. Ja sitten toinen kysymys, ei varmaan ihmetytä, jos tässä nyt ymmärsin oikein sisäministerin julkilausuma siitä, että pitää enemmän valvoa ulkorajoja ja lisätä Frontexin valtaa. Sen ymmärsin myös teidän puheestanne, niin miten haluatte toteuttaa humania pakolaispolitiikkaa ja ne tuhannet ihmiset, jotka menehtyvät merillä, niin miten voisitte huolehtia siitä, että tällaiset kuolemat voidaan sulkea pois ulkorajoilla. Tällainen humaani palois, pakolaispolitiikka on ehkä kaikkein suurista haasteista, mitä EU on ollut viime vuosina, ja tästä en kuullut teidän puheestanne mitään. Dankeschön. Kiitokset. Sitten Manolis Kleesus saa puheenvuoron. Hän on vahi, vanhin jäsen, jäsen parlamentissa. Manolis Kleesos, Sirisan jäsen ja sehän pääsi hyvin läpi Euroopan vaaleissa. Hyvä Jean-Claude Juncker, haluaisin tietää henkilökohtaisesti ja myöskin valtuuskuntani puolesta, tiedättekö te, että Euroopassa – komissio on yhtä kuin Euroopan unioni siinä määrin, että on poliittisia järjestöjä, jotka vaativat sitä, että me eroaisimme Euroopan unionista. Tällainen rinnastus tehdään. Ja kysymykseni on, koska tällainen rinnastus ja identiteetti kysymys on olemassa, niin haluaako komissio ihmisten Euroopan vai rahan Euroopan? Haluaako se kansanvallan Euroopan vai monopolien ja oligopolien Euroopan? Haluaako se hyväksikäyttäjien vai hyväksikäytettyjen Euroopan, jotka pyytävät oikeuksiaan? Siis halutaanko oikeudesta pitää kiinni vai ei? Ja mitä Kyprokseen tulee, haluaisin tietää, että me emme voi hyväksyä sitä, että eurooppalainen maaperä on miehitettynä. Turkkilaiset miehittäjävoimat ovat miehittäneet alueen lukuun huolimatta YK on välintulosta. Mitä aiotte tälle tehdä? Ja sitten käytös Kreikkaa kohtaan, tuleeko se muuttumaan vai ei? Tuletteko te pitämään meitä maana, joka on tavallaan hotelli koko Euroopalle, vai jätättekö te meidät rauhaan, jotta voimme kehittää maatalouttamme ja teollisuuttamme ja kaikkia niitä esimerkiksi energiavaroja, joita meidän maastamme löytyy. Vielen Dank, Manolis. Kiitos, Manolis. Sitten Dennis de Jong ja Joao Ferreira. Thank you, Gabi, and uh, welcome to... Um... Kiitoksia, Gabi, ja tervetuloa. Herra Juncker, minulla on kaksi kysymystä avoimuusasioista. Ensimmäinen liittyy avoimuusrekisterin loparin kohdalla olen ymmärtänyt, että te olette vihreiden vihreille sanonut, että te puolette pakollista rekisteröintiä ja tämä onkin varsin tervetullutta, tervetullutta tällekin ryhmälle, uskon. Mutta aiotteko te tehdä myös ehdotuksia e- EU-virkamiehille, etteivät ottaisi vastaan loparit, joita ei ole rekisterissä, koska muutoin ei oikein voi puhua mistään pakollisesta rekisteristäkään. Toinen kysymys, joka liittyy avoimuuteen, tämä on viimeinen kysymyksenikin. Viimeisen, viime vuosien aikana meillä on ollut varsin hyvää keskustelua varapuheenjohtaja Českovitsin kanssa toimin tällaisessa äh, ryhmässä ja on tällaisia asiantuntijaryhmiä, jotka ovat olleet varsin tasapainoisia aikaisemmin ja kun on tutkittu näitä lobbareita, joita suurtyötykset ovat palkanneet, samoin varapuheenjohtaja Zeskovits halusi muuttaa tätä toimintatapaa. Kuitenkin voimme myös nähdä, että pääsihteeristössä komissiossa on varsin vaikea johtaa tätä prosessia, koska pääosastot ovat erittäin riippumattomia. Ja kysymykseni teille, Aiotteko te vahvistaa pääsihteerin kantaa suhteessa pääosastoihin niin, että parlamentti voi käydä kunnollista vuoropuhelua erityisesti pääsihteerin kanssa, ja olisitteko te itse valmis silloin tällöin, tietenkään että viikoittain pysty tähän, mutta ehkä muutaman kerran vuodessa kuitenkin tapaamaan tämän tyyppisiä samanhenkisiä. Meppejä meistä todennäköisesti tulee pian tällainen interryhmä, jotta voisimme onnistua tässä tärkeässä kysymyksessä. Kiitos. Vielen Dank, Dennis de Jong. Kiitos, Dennis de Jong. Sitten Joao. Gabi. Juncker. Kiitos. Hyvä herra Juncker. Tilanne Portugalissa omassa maassani ei ole mikään yksittäistapaus, vaan erittäin esimerkin omainen kolmen vuoden jälkeen, kun troikka, jota te tuette, on siellä toiminut, niin maa on sellaisessa tilannessa, jossa on pisimpään jatkunut taatuma toisen maailmansodan jälkeen, eikä voida puhua demokratiasta. Äh, nämä maahanmuuttomassat, äh, köyhyys äh, ja nälkä. Emme ole sellaista nähneet 30 vuoteen. Vain diktatuurin aikana, synkimpinä aikoina tilanne on ollut samankaltainen. Ja kansalaiset käyvät työttömät ja nuoret odottavat jotain muuta kuin digitaalimarkkinoita sisämarkkinoilla. He odottavat jotain muuta kuin mahdollisuutta puhua kännykällä halvempaan hintaan. He odottavat työpaikkaa, palkkaa, eläkettä ja ihmisarvoista elämää. Mutta Portugalissa on muutamia seikkoja, joihin haluaisin kiinnittää huomionne meidän taloutemme on täysin romuttunut ja on täysin mahdollista, että nyt talous on jo niin vanhentunut, että investoinnit ovat liian kalliita. Ja samaan aikaan myös valtion velkamme on jo 50 prosenttia BKTstä. Eli miettikääpä, miten nämä velat tulevat vaikuttamaan 2020, kun 11 miljoonaa euroa 11 miljoonaa euroa vuodessa on osuutemme koroista. Ja sitten suurin osa vaan tulosta menee korkoina maan ulkopuolelle. Ja sitten haluaisin kuulla teiltä, oletteko valmis ymmärtämään sen hädän, joka on näissä valkatuneissa maissa, kuten Portugalissa. Voidaanko nämä lainat ja lainojen maksajat ja säännöt neuvotella uusiksi jotta nämä velat jo, voisivat toimia yhteen myös tämän kasvun ajatuksen kanssa. Ja ymmärrättekö sen tarpeen, joka Ja toivoisin, että voisitte lopettaa kännykän käytön. Niin, niin aha, tämä oli siis vaimoni. Niin, ja sitten tämä toinen kysymys Niin kyllä minä pystyn tekemään kaksikin asiaa samaan aikaan. Pystyn kuuntelemaan teitä ja kirjoittamaan samaan aikaan. Tämä to- toimii ihan hienosti. Ja vaikka portugaliksikin. Niin. Niin, odotin vain, että laittaisitte kuulokkeet paikalleen. Minä, minä olen Luxemburgin eteläosista kotoisin ja kyllä minä myöskin ymmärrän Portugalia suhteellisen hyvin. sitten puhua vaikka lyhyemminkin, koska ymmärrän kyllä. No sitten pääsen tästä seuraavaan kysymykseeni. Niin, äh, lähetitte siis ohjelmanne ja haluaisin tietää, miltä näyttää sitten iso britannian tilanne. Voitteko äh, mukauttaa iso britannian tilannetta kansantahdon mukaisesti? Ja sitten, jos jokin maa euroalueella katsoo, että e- euroalueen jäsenyys ei ole enää kestävällä pohjalla ja haluaa takaisin itsenäisen budjettipolitiikkansa, niin olisiko sitten mahdollista tämän maan lähteä irtautua euroalueesta turvatakseen taloutensa. Kiitos Joao ja muut hyvät ystävät. Meidän täytyy todellakin keskittyä vain yhteen tai kahteen kysymykseen per puhuja, muuten emme onnistu tässä tehtävässä. Tässä on tarkoitus myös kuulla vastauksia herra Junckerilta ja nyt pallo on teillä ja pyytäisin, että te sitten taas puhuisitte puolestanne vain viisi minuuttia. Olen pahoillani, muuten emme onnistu tässä tehtävässä. Tässä esitettiin itse asiassa 15 kysymystä ja pyydetään vastaamaan viidessä minuutissa. No, se kertoo paljon toimielinten demokraattisen keskustelun laadusta. Me emme ole televisiossa. Televisiossa on käyty kauhistuttavia keskusteluja ja olisi hyvä, että nämä aiheet olisivat vakavahenkisiä ja laitettaisiin niihin niiden vaatima tärkeys. Minä en halua hoitaa asioita hätiköidysti, koska vastaukset, siis puhuja korjaa, kaikki kysymykset ovat vastauksensa ansainneet. Voisi sanoa, että tässähän toimitaan niin kuin muuallakin, että samaan malliin jatketaan. Mutta toisaalta ei voida jatkaa samaan malliin. Ei täällä eikä myöskään Euroopan unionissa. Monia asioita täytyy muuttaa. Ja sitten, jos tässä vain tällä tavoin syytellään toisiamme, niin emme pääse eteenpäin. Ja mitä muuhun tulee, haluaisin, että pidätte mielessä sen, kenelle te puhutte haluaisin joillekin sanoa, että minä te itseänne pidätte ja minä te minua pidätte. Minua pidetään rikkaan lapsena, joka ei ole koskaan tehnyt töitä, joka on, jota on nukutettu kultaisessa kehdossa, mutta näin ei suinkaan ole. Eli en tule koskaan hyväksymään sitä, että on pyhät ja hyvät apostolit, ne, jotka saavat aikaan vain ihmeitä ja hyviä asioita ja sitten ovat, on likaisia kapitalisteja, kuten minä. Ei tämä näin toimi enkä tule, hyvä Herra, tule kunnioittamaan teitä tässä mielessä, eli tulen tämän toteuttamaan. Otin esille teidänkin mainitsemianne ongelmia. Te tiedätte, että aika lailla kaikkialla Euroopassa – yhdistetään Euroopan unioni komission ja komissio on yhtä kuin Euroopan unioni. No, Euroopan unionihan ei ole koko Eurooppa. Eurooppa on paljon suurempi kuin Euroopan unioni. Toiseksi kaikki sanomalehdet kirjoitat aina, kirjoittavat aina, kun komissio on tehnyt ehdotuksen. Sitten sanotaan, että Eurooppa on päättänyt, mutta komissio ei ole Eurooppa, vaan komissio palvelee eh, eurooppalaista yleisetua ja jäsenmaita, ja sieltä löytyy paljon poliittisia toimijoita mm, eh, talouden sektorilta ja sosiaaliasioiden sektorilta, ja on muitakin instansseja kuin komissio, eli ei tällaista rinnastusta tulisi tehdä. Minä olen jokapäiväisellä tasolla ollut kiinnostunut Portugalin ja Kreikan tapauksista. Minulla on näissä maissa paljon ystäviä. Ja silloin kun olin euroryhmän puheenjohtaja, niin soitin päivittäin kolme kertaa niin kutsutuille tavallisille kadun miehille Kreikassa ja Portugalissa ja muualla en nyt halua sanoa tätä liian yksinkertaistetulla tavalla, mutta halusin mitata näiden maiden lämpötilaa ja olen nähnyt ne virheet, joita on tehty. Mutta meidän tulisi kuitenkin tehdä, ottaa huomioon se, että me toimimme hätätilanteessa ja toiseksi näiden maiden tilanne ei johtunut Euroopasta, vaan näistä maista itsestään. Nämä maat eivät voi väistää omaa vastuutaan. Minä en saanut aikaan korruptiota tietyissä maissa. Minä en ole se, joka kielsi Kreikan viranomaisia verottamaan enemmän miljonäärejä ja onasiksia ja muita. En minä ole se henkilö, joka Kreikassa tai Portugalissa halusi alentaa jo muutenkin alhaisia palkkoja. Euroryhmässä taistelin näitä leikkauksia vastaan. Olin kovin yllättynyt, että monet muut köyhät maat olivat niitä, jotka vaativat, että tällaisia toimia toteutettaisiin. Portugalin ja Kreikan kaltaisissa maissa, jossa maat jo muutenkin ovat alhaisia ja kaikki muutkin sosiaalietuudet olivat paljon alhaisempia. Eli tämä Euroopassa käytävä keskustelu on hieman monimutkaisempaa kuin se, että tässä perusteettomasti heitetään syytöksiä suuntaan ja toiseen, ja jotka heijastelevat tietämättömyyttä tietyistä asioista, esimerkiksi tiettyjen maiden yhteiskunnallisesta tilanteesta. Sitten pakolaiset. Ensinnäkin minä puolan sitä, että meillä olisi vastaus näille kuville, surullisille kuville, joita me olemme laittoman maahanmuuton suhteen nähneet. Meidän tulisi ei harmonisoida, mutta eurooppalaistaa jollakin tavalla turvapaikkaoikeus Euroopassa. Laiton maahanmuutto on todellinen ongelma. Tietenkin haluan lisätä rajojen valvontaa ne, jotka äänestivät Eurooppa-vaaleissa Eurooppaa vastaan, he tekivät näin sen takia, että he ovat sitä mieltä, että Eurooppa ei suojele heitä tarpeeksi tässä suhteessa. Ja täten meidän täytyy toimia niin, että Frontex, jonka budjetti on noin 80 miljoonaa, joka on täysin naurettava summa, niin sille täytyisi antaa paremmat voimavarat, jotta se voi taistella laitonta, hallitsematonta maahanmuuttoa vastaan. Mutta haluaisin vedota teihin on skandaalin omaista, että suurin osa Euroopan maasta on leikkaamassa kehitysapuaan. Siis näitä summia tarkistetaan koko ajan alaspäin. Ja tässä on kysymys kuitenkin solidaarisuuden osoituksesta ja tämähän on tavallaan myöskin sijoitus näille maille kun ne sijoittavat äh, planeetan köyhiin maihin. Vain kolme neljä maata äh, vastaa vaatimuksiin eli ne antavat 0,8-1 prosentti BKTstään kehitysyhteistyöhön. Ja tämä on epäoikeudenmukaisuus, joka on vakava ja joka johtaa siihen, että sitten kun ihmisillä ei ole millä elää maassaan, niin he hyppäävät minkälaiseen tahansa veneeseen. Ja olisi parempi, että me auttaisimme näitä kansoja, jotta nämä maat voisivat elvyttää itsensä omalla maaperällään. Eli meidän tulisi vahvistaa näitä rahavirtoja sen sijaan, että emme toimisi näillä alueilla, joissa tämä koko surkeus syntyy alkuperä, alunperäisesti. Eli minä puhuisin kyllä sen puolesta, että kehitysapu määrärahoja korotettaisiin johdonmukaisella tavalla. Minun mielestäni siellä, missä vaaditaan Kreikassa, Italiassa ja muualla, niin tulisi olla jonkinlainen pakolaistoimisto ja pohjoisen maiden tulisi osoittaa solidarisuutta. Me puhumme Maare Nostrumista, kun me puhumme Välimerestä mutta sehän on etelän valtameri, eli meidän tulisi saada vahvistettua solidarisuutta pohjoisen ja etelän välille silloin, kun hoidetaan laittoman maahanmuuton ja hallitsemattoman maahanmuuton seurauksia. Pako turvapaikka-asioissa, no, tässä täytyy tarkastella tätä hyvin tarkkaan, jotta kansallisissa lainsäädännöissä olevia eräjäväisyyksiä saadaan tasotettua, koska ihminen esittää samat asiakirjat, niin saattaa saada täysin eri vastauksen maasta riippuen. Eli tämä on käytännönläheinen ongelma mutta inhimillisesti näiden ihmisten kannalta tämä on äärimmäisen tärkeä asia, jota tulisi työstää. Niin. En tule vastaamaan yksityiskohtaisiin Espanjan kysymyksiin. Ymmärrän, että Espanja on iso maa, mutta Euroopassa on kysymys paljon muustakin kuin Espanjasta, eli en nyt ryhdy tässä puuttumaan lakko-oikeuteen Espanjassa koska ne ovat territoriaalisia kysymyksiä ja onneksi kansalliset lainsäätäjät ovat tietyissä tapauksissa osanneet toimia oikealla tavalla ja nimenomaan työläisten puolesta. Eli en voi tästä aiheesta ja siitä, onko lakko-oikeutta Espanjassa kunnioitettu vai ei. Sama pätee myöskin aborttioikeuteen. Tätä ei tule käsitellä keveästi, mutta toivoisin, että näitä perheisiin liittyviä oikeuksia, niitä hoidetaan kansallisella tasolla. Ja ihmiset voivat sitten vaaleissa osoittaa mielipiteensä. Sitten läpinäkyvyys. Minä olen sitä mieltä, että lobbarirekisteri sen tulisi olla julkinen ja julkaistu. On hyvin hankala tietää, kuka kuuluu lobbareihin vai ei. Ja täten on hyvin hankala pyytää Euroopan unionin toimielimiltä olla ottamatta vastaan tiettyjä henkilöitä, jotka jo löytyvät joltakin listoilta, koska joka tapauksessa meidän täytyy tässä tilaisuuksia luoda, mutta joka tapauksessa kaikki lobbariryhmät, kaikki yritykset, monikansalliset yritykset, pankit, teollisuus, rahoitussektori, jos he toteavat, että komission jäsen on tavannut näitä ja antanut haastatteluja ja toivon, että sama pätisi myöskin Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Eli minä ehdottaisin jonkinlaista toimielinten välistä ratkaisua, jotta läpinäkyvyyttä saadaan maksimissaan aikaiseksi näiden asiantuntijaryhmien keskuudessa, joita komission ympärillä pyörii olen tehnyt päätöksen, en vielä tiedä miten yksityiskohtaisesti tässä toimitaan, mutta olen päättänyt, että Euroopan parlamentti otetaan tiiviimmin mukaan silloin, kun on kysymys asiantuntijaryhmistä – mutta tietenkin tähän vaaditaan myöskin sitä, että sitten jos parlamentin jäsen on asiantuntijaryhmän jäsen, niin silloin heidän täytyy tulla paikalle, koska hyvin usein he aikaisemmin lähettivät avustajansa paikalle ja he avustajilla ei kuitenkaan ole demokraattista legitiimiyttä. Vielen Dank. Ich lese jetzt... Paljon kiitoksia. Luen nyt seuraavaksi viisi seuraavaa puhujaa. Damit alle sich schon drauf einstellen können. Niin, että voitte valmistautua, ettekä ryhdy levottomiksi. Martina Anderson, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli und Pablo Iglesias. I'm here. Yeah. Uh, so I'm Malin Björk from the Swedish Left Party. And, uh... Mä olen Björk Ruotsin vasemmistopuolueesta. Haluaisin vain sanoa, että olen kollegani, kollegani kanssa samaa mieltä, jotka puhuivat Troikan politiikoista ja miten ne ovat lisänneet epätasa-arvoa maissa ja myös maiden välillä. Epätasa-arvo on lisääntynyt. Tämä on analyysi, jonka täysin jaamme, vaikkakin tulen itse pohjoisesta jäsenvaltiosta. Haluaisin kehittyä, keskittyä kysymyksessäni sukupuolten väliseen tasa-arvoon Teistä ehkä tulee komission puheenjohtaja, koska Troikan politiikka on haitanut naisia ehkä kaikkein eniten. Nyt eriten naisia kärsii köyhyydestä. Tämä koskee maahanmuuttajanaisia yksinhuoltajia. Muun muassa on sellainen tilanne, että yksi kolmesta naisesta, jotka ovat yli 50-vuotiaita, ovat kärsineet jonkinlaista väkivallasta, seksuaalisesta tai muusta mielestäni meidän rajojen on tällainen humanitaarinen kriisi. Kysymykseni ovat teille varsin suoria. Miten te aiotte varmistaa komissiossa tasa-arvoisuuden? Aiotteko valmistaa jonkunlaisen eurooppalaisen tasa-arvopolitiikan, joka aletaan seuraavan vuoden aikana? Tämä tarkoittaa 20 vuotta sitten Pekingin yleiskokouksen. Vielä on kaikki nämä sen aikaiset tavoitteet saavuttamatta, vai haluatko varmistaa, että julkisiin toimiin ryhdytään EU-tasolla, että voidaan toimia väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu naisiin? Kiitos Maalin ja kiitos myös lyhykäisyydessä. Sitten Martin Andersson. Sinn Féin, Ireland, there are two crucial issues... Sinn Féin eh, puolueesta Irlannista. Minulla on kaksi tärkeää kysymystä, jotka koskevat Irlantia. Yksi koskee Irlannin rauhanprosessia ja toinen talouskysymyksiä ja kollegani käsittelee sitten sitä puolta. Yhteinen konflikti ja Tämän ratkaisimme silloin, kun perustettiin tämä väliaikainen hallitus Irlantiin, niin johtaja Barroso perusti erityistyöryhmän, jolla piti paran, avuttaa hallin, hallitusta ja Sinn Feiniä löytämään tiesä EU-hun. Meillä oli vaikeuksia tässä prosessissa ja se johtuu sisäisistä kiistoista, joita nyt en käy tässä läpi, mutta haluaisin kuitenkin kysyä teiltä, että jos teidät valitaan, niin jatkatteko tuon Task Force-erityisryhmän nimitystä Irlannin hyväksi ja sitten Martin McGuinness ja ö, parlamentista tulee tänne ensimmäinen, 21. 22. tätä kuuta. Niin, jos teidät valitaan, niin miten sitten aiotte hänen kanssaan käsitellä tätä Irlannin rauhanprosessin jatkamista? Kiitos. Ja sitten Miloslav äh, Bransdorf. <clears throat> Hyvää päivää, herra Juncker. Pahoittelen kovasti, että te puhuneet Luxemburgin, Luxemburgin kieltä, Letseburgia, koska sitä on mukava kuunnella ja minun täytyy sanoa, että Letseburg olisi ollut parempi vaihtoehto. Mutta minä muistan kyllä, että te olette johtanut Euroopan unionia, olette tehneet työtä monien korkeiden tahojen kanssa. Henkilökohtaisesti minun täytyy sanoa, että te olette tukenut myös sitä, että juhlistetaan Luxemburgin ruhtinaskunnan vuosipäivää. Tämä oli vuonna 2010. Kiitän teitä tästä panoksestanne mutta minun täytyy esittää teille nyt kysymys ja olen sitä mieltä, että meille, me, meitä kiinnostaa kovasti, että tietää, missä, mihin toimiin voisitte ryhtyä EU-ssa, komissiossa, jotta voitaisiin pelastaa ja vakauttaa euroalue, koska tällä hetkellä on tällainen ta- rahapoliittinen kriisi, ja tämähän on meille kaikille erittäin tärkeä kysymys. Danke, äh, Miroslav. Und jetzt hat... Kiitos, Miroslav. Sitten Barbara Spinelli. Vorrei chiedere al ehm, signor eh, Juncker alcuni punti. Puheenjohtaja, meillä on muutama kohta, josta kysyisin ja että tuleeko jotakin muutoksia suhteessa menneisyyteen, mitä tulee komission toimintaan. Ensinnäkin Troikasta te sanoitte, että välineenä se tullaan hylkäämään, mutta samanaikaisesti sanoitte myös, että se takasi johdonmukaisuutta euroalueella, joten haluaisinkin tietää, millä Troika sitten korvattaisiin, koska kerran troikan toimintaa ei jatketa. Sitten joustavuudesta toinen kysymys. Joustavuus tehdä muutoksia, korjauksia mielestäni. Tämähän löytyy jo perussopimuksesta, joustavuutta löytyy jo sopimussäädöksistä ja yleinen muutos voisi syntyä, jos olisi tällaisia vahvoja investointisuunnitelmia ja haluaisin kysyä, Oletteko te samaa mieltä, että nämä suuntamukset olisivat hyviä ja näin voitaisiin lisätä unionin voimavaroja ja unionin rahoitusta ja ottaisin enemmän varoja tällaiseen. Ja sitten toinen kysymys. Pitäisi, tarvitaanko komissaari, joka on vastuussa maahanmuuttokysymyksistä? Ja hänellä pitäisi olla varsinaiset toimivaltuudet toimivaltaa, johon liittyy se myös vastuu oikeus- ja sisäasioista. Joten ei ole se vain ylimääräistä oikeus- ja sisäasiain ministeriön katakomissa, niin kuin Malmström oli, joka sitten sanoi, että ei ole tarpeeksi rahaa pelastaa ihmisiä kuolemalta Välimeren alueella. Kiitos. Ja, vielen Dank, Kiitos Barbara. Sitten Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Podemos. Pablo Iglesias Podemos puolesta kiitoksia herra Juncker, että tulitte tänne. Uskon, että teidän läsnäolenne ja valmiutenne puhua ja keskustella meidän kanssamme ottaen huomioon, että jo nyt tulette saamaan tukea EPPstä ja SD-ryhmästä, jotta teistä tulisi puheenjohtajakomission. Tämä kannattaa kiinnittää, tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Te sanotte, että ei voi käyttää sitä rahaa, mitä ei ole. Minä taas sanon, että meillä ei ole varaa siihen, että edelleenkin palkitsemme varkaita ja eh, Etelä-Euroopan kansalaisena voin tuntea vain huolta siitä, että teistä ehkä tulee komission johtaja. Tehän olette juuri johtanut vero tai johtanut veroparatiisista, kutsutaan Luxemburgissa. Täällä te puhutte minimisosiaalista paikasta, äh, hyvä asia, mutta totta kuitenkin on, että säästö- ja leikkauspolitiikka, jota toteutetaan Troikan toimesta ja EUn toimesta ohjelmamaissa Etelä-Euroopassa aiheuttaa esimerkiksi sen, että Espanjassa minimipalkka on vähän yli 600 euroa kuussa ja tilanne Portugalissa ja Kreikassa on vieläkin huonompi on erittäin hienoa, että tulee rikkaasta perheestä ja on, ollut, ja, että on kokemusta vaikka ay mutta jo jonkun aikaa olemme tienneet, että te pid... toimitte Saksassa ja saitte jopa 15 000 euroa palkkioksi kokoustamisesta ja kun taas joissakin maissa on todella surkeat minimipalkat. Herra Juncker, perusongelma Euroopassa on 5,8 miljardia euroa, jotka ovat hävinneet veroparatiiseihin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä näkyy sillä tavalla, että suljetaan sairaaloita ja suljetaan kouluja aivan erityisesti Etelän Euroopan maissa. Minulla on jotakin yhteistä teidän kanssanne, teidän konservatiivien kanssa. Minä pidän kovasta kädestä ja minä tykkään päätöksenteosta, mutta pidän kovasta kädestä voimakkaita vastaan eikä heikkoja vastaan. siksi kysynkin, aiotteko te komission johtajana ryhtyä uudistuksiin rikoslainsäädäntökysymyksissä, jotta lopultakin voimme viedä veronkiertäjiä ja petoksentekijöitä vankilaan. Tämä voisi myös vaikuttaa joihinkin, vaikka tämä voisi vaikuttaa joihinkin merkittäviin henkilöihin unionin tasollakin. Kiitos. Kiitos. Tämä kierros on nyt käyty läpi. Saatte puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Te olette oikeassa, edustaja Igleas, kun muistutitte minua siitä maasta, josta minä tulen, ja että siellä on kaikista korkeimmat sosiaalietuisuudet Euroopassa ja myöskin korkein minimipalkka. Eli kolmas, me lähetämme myöskin kolmanteen maailmaan suuren osan kansallisesta rikkaudestamme. Ja Luxemburgia on kutsuttu myöskin veroparatiisiksi, aivan oikein, että sen mainitsitte, mutta haluaisin sanoa, että Luxemburgin hallitus silloin, kun se oli puheenjohtajavaltiona, niin silloin hyväksyttiin lainsäädäntöä veronkiertoon kiertoon, eikä tämä häirinyt ainoastaan naapureitamme, vaan muissakin maissa on tällaista verotuomiokäytäntöä ja Luxemburg on valmis muuttamaan tämän kaiken. Te myöskin sanoitte, että meidän täytyisi lähentyä toisiamme myöskin näiden veropohjien suhteen. Ja olin niin että te olette sitä mieltä, että näitä tuottoja verotetaan siellä, missä ne syntyvät. Ja olen kiitollinen teille tästä huomiosta, koska tämä kaikki osoittaa, että teillä on hyvä tietopohja, jota kaikilla muilla ei ole. Sitten rikoslaki. Se kuuluu kansalliseen toimivaltuuksiin. Sitä ei ole tai sitä on hyvin vähän eurooppalaisella tasolla, eli lukunottamatta veronkierron vastaista taistelua, niin täytyy sitten toimia niin, että rikosoikeudesta tulisi eurooppalaista. Mainitsitte konferenssin, joka järjestettiin Berliinissä turvallisuusasioista. On totta. Ja pidin siellä puheen, hyvin laajapohjaisen puheen, jossa kiinnitin yleisön huomiota siihen, että ilmapiiri, köyhyys ja kaikki muut Euroopassa ovat sellaisia, että turvallisuus on ongelma, eikä tähän sotilaallisin keinoin voida puuttua, vaan tässä on kysymys siitä, että ensin käytetään pehmeää voimaa, eikä puhuta turvallisuusongelmista ainoastaan sotilaallisessa mielessä. Haluaisin vain muistuttaa teitä huippukokouksen päätelmistä joulukuulta. En tiedä, millä tämä troikka korvattaisiin. Sanon vain, että meidän tulisi miettiä sitä, että sen tilalle tulisi demokraattinen väline, joka olisi hyveellisempi. Minun mielestäni komission, komissiolla tulee aina olla paikka tässä instanssissa. No, no, no. Stop. Also, Sie denken, dass ein Christen Siis te uskotte, että sosiaalidemokraatin pitäisi olla erityisen kiinnostunut puhumaan hyve, hyveistä. No ei välttämättä, minä tarkoitin tässä demokraattisia hyveitä. Se on demokratian hyve ja sanoin, että Troikan pitäisi olla ö, demokraattisesti legitiimimpi ja katsotaan sitten, että millä välineellä se voidaan korvata. Jos katsotte, että paras keino äh, poistaa alijäämiä, lisätä alijäämiä, niin silloin ei kyllä päästä sellaiseen näkemykseen, joka voisi olla yhteinen. Minä olen allerginen alijäämille ja veloille. Kaikki ne, jotka katsovat, että rahoitusvakaus on huono asia, niin erehtyy koska jos ajatellaan sukupolven välistä solidaarisuutta, niin huomisen köyhät sitten joutuvat maksamaan ö, tämän laskun. Eikä näin voi järkevästi ajatella. No, euroalueen vakauttaminen kyllä. Ajattelimme tämän hoitaa pank- pankkiunionilla niin, että pankkien ja valtioiden velat erotetaan toisistaan ja euron vakauttaminen, niin ei sen osalta voida kritisoida niitä, jotka ovat vaikeuksissa. Tietenkin näitä maita täytyy auttaa eikä paremminkin kirota. Tämä keskustelu Euroopasta ja sitten tämä, näistä mukautuksista, joita käydään monissa maissa, voidaanko näitä keskusteluita lähettää. No, keskustelut ovat eri maissa erilaiset ja kun puhutaan euroalueesta, niin eh, niin meidän täytyy tietenkin oppia uudestaan mm, kunnioittamaan toinen toistamme. Ja sitten nämä kysymykset, jotka koskevat tätä miesten ja naisten tasa-arvoa, niin olen esittänyt vetomuksen hallituksille niin, että myös nimitettäisiin tärkeä joukko naisia – Minut, minä itse mm, esitin 15 vuotta sitten naista Luxemburgin komissariksi ja nyt jos minä saan valtuutuksen parlamentilta, niin sitten tietenkin minun osaltani tulee yksi nainen vähemmän. Mutta toivon, että kuitenkin kunnioitettaisiin että sitä, että meillä on paljon hyviä naisia politiikassa ja yhteiskunnassa, eikä komissiokaan saa olla mikään herra klubi, jossa on vain pelkkiä miehiä. Mutta tämä on tietenkin sitten hallitusten päätös, kun esittävät komission jäseniä, mutta mm, lopullisen päätöksen tekevät siis hallitukset. Sitten tasa-arvosta, niin en tiedä, miten tämä syrjintä kielto voisi perustamissopimuksista toteutua, koska tässä on edelleenkin kyse myös perheoikeudesta ja kansalaisoikeuksista, mutta emme hyväksy Euroopassa syrjintää myöskään eri seksuaalisen suuntautumisen osalta. En tiedä, miten Eurooppa sitten voisi antaa asiasta lainsäädäntöä, mutta joka kerran kun tulee jotain syrjintäongelmia, niin tietenkin eurossa voidaan esittää tästä näkemystä, on totta. Ja sitten tietenkin koti- ja perheväkivalta on todellinen ongelma, mutta Euroopalla ei ole tässä toimivaltaa. Tämä on jälleen kerran sellainen asia, josta äh, kansallisten lainsäätäjien täytyisi ryhtyä toimenpiteisiin niin, että tietenkin EUssa voidaan tämä periaate tuomita. Ja sitten voidaan sitä kautta ruokkia tällaista kansallista keskustelua. No, enhän minä en voi odottaa nyt sen pitempään, minä voin odottaa vain varttia yli asti. No, kertokaa sitten, kun haluatte eh, päättää oman puheenvuoronne. Niin, no siinä vaiheessa, kun ääneni niin hiljenee, no selvä. Eli kuunnellaan sitten, että missä vaiheessa tämä alkaa tämä volyymi pienentyä äänessäne. No, seuraavaksi Jean-Luc Mélenchon ja sitten Pyytäisin kyllä vastausta tähän Irlannin rauhanprosessikysymykseen. Niin... Stimmt. Niin, totta. Martina Andersson kiinnitti huomiota vielä siihen, että tässä oli konkreettinen kysymys äh, Irlannin rauhan prosessin ja erityisesti tuon erityistyöryhmän työn jatkamiseen. About the first one I was... Niin kaksi kysymystä unohdin. Läpi ensimmäistä ja toinen liittyy tosiaan Irlantiin. Aioin kyllä jatkaa tästä. Eikä minulla ole aikaa 21. heinäkuuta tavata kollega, jonka mainitsitte, koska en ole silloin Brysselissä. Se on muuten Belgian kansallispäivä. Ja. Okay. Okay. Um. Oliko teillä vielä jotain? No, selvä. Sitten Jean-Luc Mélenchon ja sitten... Juklis, äh, das Wort Merja Kylonen, Anja Hasekamp und äh, Josu Juristi. Euh, Monsieur Juncker, je dois d'abord vous rassurer. haluaisin rauhoittaa että Tämä huono kohtalo, jota teille ennustin, se ei liittynyt teidän henkilönne tietenkään, vaan tähän virkaan ja poliittiseen puolueeseen, jota te edustatte. Teillä on paljon ansioita, tulitte tänne vielä ja pianhan teidän nimeänne käytetään, joka se nimeää kaikkea, mitä inhoamme Euroopassa, nimittäin kapitalismin palveluja ja muuta. En sotke ideologista keskustelua teihin. Äänestäjät ovat päättäneet, te olette nyt enemmistössä, riittää kun teitä kuuntelee, niin tajuaa kyllä, että kuinka kaukana olemme toisistamme, te puhutte sosiaalista alkuperästä. Emme koskaan ole uskoneet, että sosiaalinen alkuperä määrittelee jonkun henkilön älykkyyden. Me uskomme koulutukseen, te puhutte me puhuimme abortista ja te puhutte perheoikeudesta te, me puhumme maahanmuutosta, te vasta puhutte Frontexista, kun taas me halusimme puhua siitä, että sopimukset, joita Eurooppa tekee näiden maiden kanssa, tuhoaa paikallista taloutta. No jätetään nyt tämä ideologinen keskustelu syrjään, vaikka se onkin vaikka sitä olisi hyvä teidän kanssanne käydä, mutta siirryn nyt konkreettisiin kysymyksiin. Ensinnäkin transatlanttiset markkinat, se on, herättää suurta myllystä Euroopassa te olette sitoutuneet asiaan, mutta en usko, että tämä on pelkkää demokratia, kun uskoo päättäjiin. Millä tavalla kansalaiset tulevat mukaan, miten heitä konsultoidaan tästä sopimuksesta sitten, kun se solmitaan USAn kanssa? Onko tässä Euroopan parlamentin välikäytän tai kansalliset parlamentit ehkä otetaan huomioon vai olisiko paljon hienompiakin järjestelmiä, kuten se kansanäänestys sitten herra Snowden – Snowdenista. Hän on osoittanut, minkälaisia hirvittäviä ja pahoja tapoja USA käyttää Euroopan vastaan. Se ei vakoile pelkästään instituutioita, vaan myös kansalaisia. Mitä täytyy tehdä, että nämä kaksi henkilöä, muun muassa Snowden, voi vapaasti kulkea Euroopan alueellisten kolmanneksi vero kierto otettiin jo esille monissakin puheenvuoroissa aiemmin Tämä on tällainen todella tärkeä vitsaus, mutta en halua mitenkään tähdätä teihin, herra Juncker, koska tulette Luxemburgista. Mehän tietysti noudat, kunnoitamme teidän maata niin kuin te kunnoitatte meitä, mutta silti teidän maanne viime vuonnakin luokiteltiin veroparatiisissa. Kuitenkin Euroopassa juuri kärsitään tällaisista varkaista, jotka kätkeytyvät näihin parateisiin ja kätkevät siellä rahoja, eivätkä palauta niitä niin kuin pitäisi kuitenkin tehdä niihin maihin, jos ovat lähtöisin ja on aivan normaalia, että teiltä kysytään näistä kysymyksiä ilman, että otatte niitä henkilökohtaisesti, koska te kerran tulette maasta, joka osallistuu tällaiseen var- varkausteollisuuteen jopa rahoituksesta puhuen. Te puhuitte euron alu, EU-alueesta että pidätte Venäjää kumppanina ja se olisi luonnollista Euroopasta aluetta Kuinka kauan tällaista tukea tullaan antamaan hallitukselle, jonka Euroopan parlamentti on tuominnut samoin, ja samoin Ukrainan hallitus, siellähän on natseja hallituksessa. Kuinka kauan te aiotte vielä avustaa USA-laisia ja tuotte tällaista hallitusta ilman, että puhutte yhtään mitään venäläisistä, jotka ovat kumppaneitamme, eivätkä mitään vihollisiamme. Lyhyesti muutamat kysymykset minulta. Ehkä jos teidät valitaan eh, sosiaalidemokraattien toimesta, te olette nyt täällä vasemmisto-opposition parissa. Kaikki eivät ole välttämättä samaa mieltä, että sama jatkuu kuin aikaisemmin. Herra Juncker, velkaa ei voida maksaa. Te olette tarpeeksi viisas mies olette olleet IMF, että Ranska, Argentina ei maksanut velkoja, ja niin monet muutkaan maat eivät ole näitä. Me kärsimme tyhjän takia ja komission puheenjohtaja on ollut auktoriteetti ja hän voisi kyseenalaistaa Euroopan keskuspankin aseman niin, että lunastettaisiin tämä velka ja lopetettaisiin ihmisten kärsimys eikä siirryttäisi tällaiseen katastrofaaliseen tilanteeseen. Kiitoksia. Oh, merci Jean-Luc. Kiitos, kiitos Jean-Luc. Sitten Neoklis. Eh, <clears throat> Imen Neoklis Siljotis. Eh. Neoklis Kyprokselta. Herra Juncker, olette EPPn ehdokas ja tämä puolue on meidän mielestämme aivan erityisesti vastuussa säästöpolitiikasta ja uusliberalismista Euroopassa olette olleet euroryhmän puheenjohtaja, joka on valvinnut säästöohjelmia, Troikan toimintaa, yhteiskunnan romahtamista eteläisessä Euroopassa. Ja kuitenkin se, mitä te sanoitte näistä rahastoista, on totta komissio sanoo, että me tarvitsemme kansainvälistä valuuttarahastoa, koska sillä on taitotietoa. Me tiedämme, missä tilassa, minkälaisessa tilanteessa etelän perheet tänä päivänä äh, elävät. He ovat äh, kärsineet säästötoimista, politiikoista, jotka ovat romahduttaneet kokonaisia yhteisöjä ja valtioita. Ja minun kysymykseni, äh, te ette vastanneet aikaisemmin, te sanoitte, että mitä te tänä päivänä teette. Te sanoitte, jotakin epämääräistä Troikan tulevaisuudesta, mutta nämä uusliberalistit politiikat, joita EPP vie eteenpäin, niin mitä te aiotte komission puheenjohtajana tehdä aivan erityisesti, mitä tulee kansainvälisen valuuttarahaston osallistumiseen Troikan toimintaan? Ja sitten toiseksi Kyproksen kysymyksestä. Mitä te aiotte tehdä, jotta Turkki ottaisi vastuuta, koska se on kuitenkin EU-jäsenyyttä hakenut ja sen tulisi saada aikaan rakentava asenne tähän Kyproksin kysymykseen. Komissio on usean otteeseen sanonut, että se tukee neuvotteluja, jotta ratkaisu Kyproksen kysymykseen löydetään. Mitä te aiotte tehdä, jotta eh, helpottaisitte tämän neuvotteluprosessin eteenpäin jotta päästäisiin Kyproksen kysymyksen ratkaisuun ja jotta saari yhdistettäisiin. Te viittasitte toimiin, joita on Euroopan unionissa ja erityisiin toimenpiteisiin, joilla itse asiassa vain syvennetään näiden kahden yhteisön välistä kuilua. Eli jako vain syvenee entisestään sen sijaan, että se veisi yhtenäistämiseen. Eli haluaisin tähän teiltä suoran vastauksen. Danke. Merja Kyllönen. Kiitos sitten Merja Kyllönen. Arvoisa puheenjohtaja, olen Merja Suomesta. Kiitos, että tulitte ryhmämme kuultavaksi. Ihmisten pettymys eurooppalaiseen päätöksentekoon ja demokratiakehityksen heikkoon tilaan kanavoitui vaaleissa ääninä äärioikeistolle. miten huomioitte tarpeen edistää demokratian rauhan ja suvaitsevaisuuden eurooppaa? kiitos. Danke, Merja. Kiitos, Merja. Sitten Anja Haasekamp. Eh, Kiitoksia. Minun nimeni on Anja Haasekamp. Olen eläinten suojelupuolueesta Alankomaista. Eläintensuojelijat eivät ole kiinnostuneita vain lyhyt eh, aikaisista talouden huolista, jota ihmisillä on, vaan myös eh, eläinten oikeuksista. Ja olisin kiinnostunut kuulemaan, minkälaisia ajatuksia teillä on eläinten suojelusta Euroopassa. Ja pitkän aikaa me olemme odottaneet myös jonkinlaista puitelainsäädäntöä. Olisitteko valmiita komission puheenjohtajan huolehtimaan siitä, että tällainen lainsäädäntö saataisiin mahdollisimman nopeasti parlamentin käsiteltäväksi? Ja sitten toisekseen meillä on paljon vielä räikeitä laiminlyöntejä kansainvälisissä eläinkuljetuksissa. Eläimiä kuljetetaan vuorokausien ajan yli täytettyissä konteissa, kaikenlaisissa keliolosuhteissa Euroopan teillä ja olisin kiinnostunut tietämään, että oletteko valmiita muuttamaan näitä, tätä liikennedirektiiviä ja sallituista enimmäiskuljetusajoista. Ja sitten Lissabonin sopimuksen voiman tultua myös on olemassa poikkeuksia, jotka koskevat tällaisia uskonnollisia käytäntöjä. Ja se voi sitten taas johtaa aika suurin ongelmiin, kuin mitä kuviteltiin tuotannossa ja esimerkiksi foie gras valmistuksessa. Joitakin eläimiä kohtaan sovelletaan täysin barbarisia käytäntöjä Italiassa, Maltalla ja niin edelleen. Haluaisin kuulla, että Näettekö jonkinlaisia mahdollisuuksia, että tällaiset epäoikeudenmukaiset eläimiä kohtaan voitaisiin korjata ja että poistettaisiin ainakin tällaisilta sitten maatalouden tuet? <laughs> Äh, Kiitokset. Äh, sitten viimeisenä Josu, mutta koska meillä on vielä kahden valtuuskunnan puheenjohtajan pidettävänä, niin otettaisiin vielä tälle kierrokselle nuo kaksi kysymystä niin, että kaikki valtuuskunnat tosiaan pääsevät mukaan keskusteluun. Ensin Josu siis ja sitten vielä Luke, Luke Flanagan ja sitten vielä Marisa Matias. Josu, pitää. Danke, Gavi. Buenos días, señor Juncker. Hyvää päivää, herra Juncker. Edustan Baski valtuuskunta. Nopeasti pari kysymystä. Suurin os, osa ihmistä tukee rauhanprosessia ja ratkaisua. Tällä vaalikaudella Espanjassa on pyritty edistämään tätä prosessia. Kuitenkaan hallitus ei tähän ryhtynyt. Tukisitteko te komission puheenjohtajana sosiaalista vaatimusta Baskimaassa, jotta voitaisiin kehittää eteenpäin tämän rauhanprosessia? Tietysti haluamme helppoa välittää teille tarvittavia tietoja ja vastata teille, teidän mahdollisiin kysymyksiin. Sitten toinen kysymys. Dura Barroson tiimi on ollut tiukkana kun on vaadittu kansallista Katalonia, niin kuin esimerkiksi Skotlannissa nämä molemmat kansakunnat haluaisivat valita itsenäisyyden. Minä haluaisin tietää, mitä, olisit, mitä mieltä olette siitä, onko oikeus vapaasti päättää Katalo- Kataloniassa äh, Skotlannista omasta itsenäisyydestään. Samoin viittaan Baskimaahan samalla. Kiitos Josu. Sitten Lyk. Uh, thank you for this opportunity. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Aivan ensimmäiseksi haluan sanoa, että ehkä eidän ei tulisi sekoittaa Eurooppaa Euroopan unioniin. Rakastan Eurooppaa, mutta en pidä Euroopan unionista ja siinä on tietty uh, ero. Irlanti on 76 uh, miljardilla tukenut pankkijärjestelmää me haluamme rahamme takaisin. Ja 31. toukokuuta 2012 meillä oli kansanäänestys, ESM-kansanäänestys, ja sen tulos oli se, että meillä jälkikäteen pääomitettaisiin pankit, eli saisimme rahamme takaisin. Nyt me olemme laittaneet 1,7 miljardia tähän ja meille on syötetty valheita hallituksen ja eu taholta tältä ja kesäkuussa kaksitoista pääministerimme puhui seismisestä siirtymästä eurooppalaisessa politiikassa pankkien pääomittamisen suhteen. Meille sanottiin, että rahat saataisiin takaisin ja lokakuussa kaksituhatta kaksitoista kansainvälisesti sanottiin että irlanti oli erityistapaus ja suuri johtaja liittokansleri merkel sanoi että he tunnustavat sen että me olemme erityistapaus. sitten helmikuussa kaksituhatta kolmetoista valtiovarainministeri kertoi meille että saksa ja ranska tarkkailivat meitä ilmeisesti sen takia että halusivat upottaa siihen puukon. Ja sitten vuoden neljätoista tammikuussa te aikaisemmin sanoitte, että te tiedätte mitä me eh, edustamme. Teidän tulisi tietää mitä te edustatte. Irlannin kohdalla jonkinlaista retroaktiivisuutta näihin mekanismiin tulisi saada, koska muuten se tulee kaikki senttinsä menettämään. Eli tämä oli vain kärkeehdokas taistelussa valhe jolla ihmiset saatiin äänestämään koska vaalien jälkeen meille on nyt kerrottu että me emme tule saamaan rahojamme takaisin. eli kolme irlannin fine gaelin ehdokasta on päässyt läpi ja tulevat äänestämään teidät komission johtajaksi valheisiin perustein. eli kysymykseni on miksi euroopan unioni ekpn kautta edelleen pyytää irlannista rahaa? kolmekymmentäyksi miljardia jolla zombipankkeja on pelastettu ja sitten seitsemän suurta pankkia euroopassa on pelastettu tämän kautta. eikö irlanti ole jo uhrannut tarpeeksi eikö se ole jo kärsinyt euroopan takia riittävästi? meidän pitäisi olla yhteisö. yhteisö ei näännytä ihmisiä ruokkiakseen pankkeja. mitä te aiotte tälle tehdä te hieno tulevaisuuden johtaja? kiitos. Okay. Danke, Luke. Und Kiitos, Luke. Ja sitten Marisa Matias. Obrigada, Marisa Matias, Block Kiitokset. Olen Marisa Matias Portugalista, niin herra Juncker, mehän olemme tunteneet jo jonkin aikaa tuolla äh, valita, valiokunnassa on käsitelty useita kuulemisia ja tiedätte, mitä mieltä olen säästöpolitiikasta ja troikasta. Sen takia haluan esittää suoraan muutaman konkreettisen kysymyksen. Tehän olitte Mm, yhden niistä maista pääministeri, jossa tapahtui kaikkein eniten tällaista rahoitusspekulaatiota ja sitten te olitte yksi niistä harvoista vähiten kriittistä äänistä, kun mm, arvosteltiin tätä euroalueen säästöpolitiikkaa. Ja nyt haluaisin tietää, miten te näihin teemoihin suhtaudutte uudessa tehtävässä. Ja sitten velkaantuminen. Ette ottaneet kantaa velkarakenteeseen, mutta etelän maat ovat aika pitkälti yhtä mieltä sieltä, että lainat pitäisi järjestää uudestaan, koska tämä kriisi oli pankkijärjestelmän kriisi ja nyt se on johtanut sitten valtion velkakriisiin ja nyt sitten tästä seuraa väestön kriisi ja he eivät toki olleet mitenkään vastuussa alun perin pankkikriisistä. kriisistä Siksi haluaisin, että lainat järjestetään uudestaan, niin haluaisimme tietää, mitä mieltä olette tästä. Sitten vielä kolmas kysymys. Se liittyy budjettiin. Eli mitä haluatte tehdä niiden maiden osalta, jotka eivät pysyttäydy tässä näissä budjettisäännöissä, koska ei yksikään maa pysty niissä pysyttäytymään. Ja haluaisin tätä, mitä aiotte sitten komission puheenjohtajana tehdä äh, luovutaanko milloin näistä maista vai sopimuksesta. Ja sitten puitteen laittomasta ja lai, laillisesta maahanmuutosta, siitä voidaan käydä pitkä keskustelu, mutta Euroopan unionissa meillä on Euroopan unionin alue ja e, sitten on olemassa loille, lo, loukkauksia, jotka liittyvät myös e, lailliseen maahanmuuttoon. Ja myös e, teidän maastanne portugalilaisia ja muitakin kansalaisia on Mm, poistettu maasta, jotka ovat kuitenkin asuneet siellä pitkään, niin tällaista voi tapahtua Euroopan unionin alueella, että poistetaan ihmisiä maista. Tietenkin voidaan olla jostavia työmarkkinoiden suhteen, mutta sitten ei toisaalta oleskelulupien suhteen haluaisin kuulla kantanne. Kiitos Marisa, Matias. Kohta herra Juncker saa puheenvuoron mutta tässä on nyt sitten kuultu laidasta laitaan ryhmän kaikkien valtuuskuntien puheenvuorot. Ja sitten minulla olisi vielä yksittäisiä puheenvuoropyyntöjä, ainakin kymmenen tässä. Mutta mm, ehdotan, että sen jälkeen sitten lopetetaan ja annetaan herra Junckerille mahdollisuus palata näihin kysymyksiin, jotka ovat tulleet tässä vielä esille, mutta jotka liittyvät siihen kysymykseen, kuinka tämä velkarakenne ja pankkien ja valtioiden velan politiikka, miten sitä jatketaan ja sitten myös maahanmuutto, miten siihen suhtaudutte, koska olin ymmärtävinä, niin, että tämä kysymys kuitenkin on aika epäselvä vielä, että kuinka sitten toden totta voidaan harjoittaa toisen tyyppistä maahanmuuttopolitiikkaa, joka mahdollistaa sen, että laillinen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka olisi mahdollista ja että sitten ulkorajojen järjestelmää voidaan myös muuttaa vastaavasti, eikä pelkästään jättää tätä näiden asianosaisten kontolle. No, koitetaan pitää kiinni aikataulusta 10 minuuttia maksimissaan, koska tulkit ovat jo tässä aika tavalla joustaneet yli määräaikojen. Olkaa hyvä. Niin, minulla on ihan sama juttu kuin tulkeillakin, koska kyllä meidän olisi pitänyt päättää tämä 10 minuuttia sitten, mutta niin minäkin äh, sitten teen tässä vain viisi minuuttia enää ylitöitä korkeintaan. Haluaisin tarttua nyt joihinkin näistä lukuisista kysymyksistä ensinnäkin. Sopimus US, kauppasopimus USA kanssa. Se kiinnostaa minua, huolestaa minua. Haluaisin, että asiat tulisivat selväksi. Eurooppa ei voi rikkoa tiettyjä periaatteita. Me emme tule miellyttääksemme Amerikkaa muuta hygienisen sääntöjä, terveyssääntöjen, työoikeussääntöjämme, tietosuojakysymyksiä. Tämä kaikki ei tule kuulumaan neuvottelujen piiriin minä haluaisin, että erityisesti mitä tulee tietosuojaan, että tulee aivan selväksi, että tätä asiaa ei tulla käsittelemään, kun neuvotellaan USA kanssa. Haluaisin, että Euroopassa on yksi periaate vallalla, nimittäin se ne, jotka tekevät työtä Euroopassa, jotka ovat kauppaa meidän kanssa, niin riippumatta siitä, missä, mistä ovat peräisin, pitää noudattaa Euroopasta lainsäädäntöä, eikä voida tinkiä näistä asioista. ei pidä nopeuttaa Joskus hän pitää myös keskeyttää, vähän miettiä, pitää tuumaustaukoa. Ja miettiä, miten edetään. Luxemburg ei ole millään mustalla listalla mukana. Oli kyse sitten mistä tahansa kansainvälisestä järjestöstä. Ongelma, joka Luxemburgilla oli OECDn kanssa liittyy johonkin muuhun, eikä se ole millään mustalla listalla. Olen aika herkällä korvalla kuullut, vai kuunnellut vaikka herran Melansota, kun hän puhui Venäjästä jossain määrin jaan hän analyysissä, että mitä hän sanoi Ukrainan viranomaisista, mutta minusta kuitenkin pitää nyt ottaa huomioon faktat, mit, miksei voitaisiin hyväksyä, että Venäjä edelleenkin on kumppani EUlle. E-, ei ole Venäjähän on tärkeä kansakunta, suuri eurooppalainen valtio, enkä minä arvosta sitä, että minua moitit, on moitittu tiettyjen pääministerien toimesta – en jaa tällaista primitiivistä äh, arvostelua. Se ei edistä mitään. Pitäisi tietää, että Venäjä edelleenkin tulee olemaan meille strateginen kumppani, jonka kanssa pitää osata puhua avoimesti silloin, kun perusarvoja rikotaan ja poljetaan. Emme halua paluta kylmän sodan aikaan. En halua kuulua ihmiset, jotka täällä tavalla puhuvat. Kyproksesta sitten. Tämähän on prosessi, jota johdetaan YK toimesta. Ei se ole prosessi, jota EU hoitaa. Sitä voidaan tietysti pahoitella, koska tämä ongelma on Euroopassa ja olemme jättäneet kansainväliselle yhteisölle tämän asian käsittelyn. Komissio osallistuu yhteen osaan työtä, mutta se ei juurikaan näy. Tulen miettimään tätä asiaa. Olen puhunut tästä monien kyproslaisten ystävieni kanssa ja olen miettinyt, miten voitaisiin vahvistaa EUn osallistumista neuvottelurakenteisiin, mutta tämä ei ole helppo asia ratkaista. Niin eläinten oikeuksista minä kuulun niihin, jotka ovat sitä mieltä, että kaikissa Euroopan valtioissa pitäisi olla laki eläinten hyvinvoinnista. Elämät eivät ole mitään tavaroita, vaan eh, tavallaan niilläkin on, on todellakin oikeuksia. Meidän pitäisi tarkastella monia e- Euroopan neuvoston yleissopimuksia, jotka liittyvät eläinten kuljetuksiin muun muassa, tai muihin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän problematiikkaan, jonka otitte esille Minulle tämä on erittäin tärkeä kysymys, hyvä rouva, koska vielä vähän aikaa sitten annoin neuvo, ne, olen juridinen neuvonantaja kansainväliselle eläinsuojelujärjestölle, joten minä siis tiedän kyllä tämä asia. Minun pitää heitä heti ilmoittaa. En kun jos siirryn komission vähän, asti, vähän, vähän aikaa sitten olin siis vielä tässä järjestössä neuvonantajana ja tunnen nämä ongelmat, jotka olivat tässä esille. Kyllä, näin on. Niin minulta kysyttiin eläinten hyvinvoinnista. Anteeksi? Ne de l'animal. Ah, enfin, j'avais le choix niin, minä pystyin tietysti valitsemaan. Siis, mutta olen siis jättänyt tämän tehtävän nyt. Sitten Baskimaas kysymyksen, Skotlannin ja Katalonian kysymyksen. Tehän tietää aivan hyvin, että en voi vastata tähän kysymykseen ollenkaan. meidän noudataan jäsenvaltioiden suvereniteettia. Onhan nyt kansallista suvereniteettia vielä olemassa edelleenkin Euroopankin mantereella. Anteeksi kuinka, kommentti ilman mikrofonia. Joten en nyt puraudu ollenkaan tällaisen problematiikkaan, joka kuuluu kansallisille viranomaisille jotka tässä mainittiinkin. Minä haluaisin, että kunnioitettaisiin ja noudatettaisiin perustuslaillista järjestystä, joka on vaalalla. Haluaisin, että noudatetaan mm, kansallisen päätöksen, enkä minä ryhdy keskustelemaan asioista, joista tiedän, että se, tai, tai tiedän, että tämä keskustelu ei vie yhtään mihinkään, tai pikemminkin tiedän, mihin se voisi juuri johtaa, joten aion vaieta tästä asiasta täysin. Sitten vakaussopimuksesta. Sitähän tullaan soveltamaan sellaisenaan, mutta sitä sovelletaan järkevästi ja niin kuin jos sanoin, siihen lisätään – muutamia talouteen liittyviä kysymyksiä. Jotkut ovat puhuneet, että EPP on tällainen leikkauskone, mitä tulee talouspolitiikka. No, mutta kuulkaahan liberaalinen, liberalistinen politiikka, tai liberaalipolitiikka ja neoliberaalinen osuus jo tuu ennen kaikkea herra Blairista ja herra Minä en ole koskaan hyväksynyt tämän tyyppistä lainsäädäntöä kuin he. Minä olen aina taistellut sitä vastaan, että rikottaisiin esimerkiksi työoikeutta, jos te kutsutte minua konservatiiviksi tai neoliberaliksi, niin sallikaa nyt kuitenkin, että minä taas kommentti ilman mikrofonia. Niin kyllä, kyllä. Minähän olen kyllä tuntenut vasemmistohallituksiakin, joissa on varsin hyvällisiä jäseniä, jotka sitten kuitenkin ovat ryhtyneet ihan erilaisiin toimiin ja minä olen tehnyt yhteistyötä näiden hallitusten kanssa, joten minä tiedän, kuka tällaista neoliberalismia on Euroopassa alkanut ensimmäisenä harjoittaa, ja minä se en ollut. Pyydän anteeksi herran Melanson, ja minä olen nyt nälkäisiä ja joudun tätä poistumaan. Kiitoksia kovasti, tämä oli todella mielenkiintoista. Ja. Vielä kerran paljon kiitoksia.